solidaarisuutta Kanervan välillä. Kaunis kova. Olette nähneet esityslistan. Jos siihen liittyviä kommentteja ei ole, niin pidämme sitä hyväksyttynä sillä muutoksella. Ja tämä koskee sitä, että äänestyksellä aloitetaan suoraan. Teitä varoitettiin aamulla, eli tämä toimii. Jäsenet ovat saapumassa. Eli kakkonen on ykköskohta on hyväksytty. Pohjohtajan ilmoitukset ovat Kobunyusissa kohta kolme. pöytäkirjan hyväksyminen tavan mukaisesti. Tämä katsotaan hyväksytyksi. Remarque pendant la réunion et je vous propose de passer... Ja ehdotan, että siirrytte heti kohtaan äänestyksiin. Barbara saapuu voimme äänestää. Äänestämme Ensiksi Ann Jensenin mietinnästä. Ann ei ole paikalla. Saapuuko hän? Hän ei saavu. Eli ehdotan, että tartutte äänestyslistaan Anjensenin mietinnästä. Onko teillä äänestyskortit paitsi herra Rikkeellä? Alors, on distribue les listes de vote. Voilà. Äänestyslistoja jaetaan. Odotetaan kaksi minuuttia, kunnes äänestyslistat on jaettu. Ça y est. Tout le monde a sa liste de vote. On peut commencer à voter Nadejda Iskova. Voimme aloittaa äänestyksen hopi hopi. Tarkistus kolme. Andreasseen esittelee vastustaa. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Vastaan. Tyhjää. Se on hylätty. Tarkistus yhdeksän. Guelta esittelee vastustaa puolestaan. Vastaan. Kaikki vastaan. Tyhjää hylätty. Kymmenen Otetaan nuo nipussa. Voidaanko tarkistukset 10, 11, 12, 13, 14 laittaa nipussa. So, sorry, Ma- Marta. I want the amendment of Mr. Haluan, että herra Vaskan tarkistusten erikseen. Thank you. Euh, nous votons l'amendement. Äänestämme Paksasin kympistä erikseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen neljä seuraavaa Guen tarkistusta 11.14 nipussa puolesta. Gue ei ole paikalla. Vastaan, kiitos. Tyhjää nipussa hylätty. Esittelijän tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Kaksi ja puoli. Tyhjää. Se on hyväksytty. Standressenin 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16 paksas. Esittelijä kannattaa puolesta vastaan. Yksi vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantoa saa. Tarkistus neljä. Esittelijä vastustaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Se on hylätty. esittelijän yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Se kattaa tarkistuksen viisi Tarkistus 6 Andreassään esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja nyt nipuussa 7 ja 8 esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys puolesta. Vastaan. Sen <laughs> on oikeus olla vastaan James. Tyhjää. Yksi tyhjää. Muut puolesta. Hyvä. Kiitos. Mitäs muita äänestyksiä meillä sitten onkaan? Talousarvio. Ykkönen Francescalta. Ei tarkistuksia. Sitä on keskusteltu puolesta. Kiitos vastaan. Neljä vastaan. Tyhjää. Kiitos. Se on hyväksytty. Onnittelut. Kohta 11. Ei ole mitään kiinnostavia siirtoesityksiä vai onko Francesca? 2012 Jose Manuel, yksi siirtoesitys. Jose Manuel. Presidente, eu espero que esteja aí alguém. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä liittyy talous- ja sosiaalikomiteaan ja meillä on nyt yksi muutos. Eli kaksi AST-paikkaa muutettaisiin AD-viroiksi. Maaliskuun, maaliskuusta lähtien on tehty useita muutoksia TSKn organigrammiin. 28 muutosta hyväksyttiin. Eli kysyisin, onko tämä AST muuttaminen AD-viroiksi, eikö sitä voitu ennakoida, jos se kerran on kiireellinen asia? Eli tämä on kysymys, jonka haluaisin esittää. Eli pitääkö se tehdä ennen vuotta 2013? Siis en tiedä, onko täällä kukaan TSKsta vastaamaan tähän kysymykseen. Kiitos. Je vous remercie. Es... Kiitos. Edustaako joku ekosokia täällä salissa? Voitteko esittäytyä? Uh, my name is Johannes. Olen Johannes Kent. Olen talousosastokomitean budjettiyksikön päällikkö. Suunniteltu organigrammin suunnit muutos on asia, jonka haluaisimme toteuttaa vuoden 2012 aikana. Sen sijaan että odottaisimme vuoteen 2013. Olemme esittäneet asian asiakirjassa. Kysymys on rakenteellisista muutoksista, joilla pyritään toteuttamaan laadullisesti vaativampia tehtäviä. Haluaisimme tehdä tämän mieluiten tämän vuoden aikana. Tässä kaikki, mitä voin todeta. Je vous remercie. Monsieur le... Kiitos. Esittelijä. Eh, niin. No kai toimielinten on voitava luottaa toisiinsa. Tämä on vain pieni muutos Suosittelen siis, että varmistatte sen, että näistä asioista varoitetaan ajoissa. Eli varmaan voimme hyväksyä tämän, että kahdesta AST-paikasta tehdään AD-paikkoja. Kiitos. Kuka kannattaa tätä esittelijän suosittelemaa siirtoa? Vastaan. Kolme vastaan tyhjää. Hyvä. Se on hyväksytty. Muita siirtoesityksiä ei ole, herra Fernandes. Eikä mitään kiinteistöpolitiikastakaan tänään, valitettavasti. Äänestykset ovat päättyneet. Monika? Puheenjohtaja, vain pieni hymyilevä kommentti. EPn ennakkoarvioissa olemme joutuneet käsittelemään niin paljon erilaisia asioita, että jos puolet puheenvuoroista, jotka käytännössä olleet päteviä, olisi sanonut kiitos ja pyytäisi jokainen, joka nyt tähän kysymykseen ottaa kantaa, etukäteen ottaa asiasta selvää ennen kuin hän käyttää puheenvuoroja ja sanoo jotakin. Très bien. Merci beaucoup. Kiitos. Aloitetaan sitten kohdan neljä käsittely ja puheenvuoro varapuheenjohtaja Jutta Haugille. Ja, liebe Kollegen, dann machen wir... Niin, hyvät kollegat, no niin, me nyt sitten jatkamme. Puheenjohtajamme menee harrastamaan vaalitaistelua. Hän haluaa vielä kääntää vaalien suunnan niin, että se on nykyisen presidentin etujen mukaista. Me siis siirrymme kohtaan neljä. Ja siinä nyt on vuorossa Giovanni Lavian mietintö, joka koskee kolmikantaneuvotteluja, jotka pidettiin tämän viikon alussa. Giovanni, ole hyvä. No, merci. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. 26. maaliskuuta, eli tämän viikon alussa, käytiin nyt sitten kevään kolmikantaneuvottelut. Ja pääasiassa kyse oli ensimmäisestä kokouksesta puheenjohtajavaltio Tanskan ja Euroopan parlamentin välillä. Ja mukana tietysti oli myöskin komissio. Erityisesti puheenjohtajavaltio Tanska ja edustaja ministeri Nikolai Vammen, Eurooppa-ministeri, korosti asioita, jotka olivat tärkeimpiä ja jotka liittyvät neuvoston päätelmiin budjetin 2013 osalta ja jotka ECOFIN hyväksyi 21. helmikuuta. Neuvosto on todennut, että nyt on tarpeen saada aikaan realistinen budjetti, jossa maksusitoumukset vastaisivat todellisia tarpeita ja niitä on hallittava näitä kuluja. Tietysti myöskin neuvosto totesi, että meidän on valvottava näitä maksamattomia määrärahoja ja neuvosto pyysi, että komissio toimittaisi ajanmukaista tietoa maksujen tasosta ja toimeenpanon arviosta koko menettelyn ajan. Ja tämän vielä haluan ilmoittaa komissiolle, eli täytyy nyt hillitä virastojen kuluja. Ja myöskin todettiin, että on saatava aikaan sopimus 360 miljoonan lisärahoituksesta, josta sovittiin joulukuussa ja joka liittyy ITER-hankkeeseen. Parlamentin nimissä minä otin esille asiat, jotka olivat tärkeimpiä näistä suuntaviivoista, jotka hyväksyttiin Strasbourgin täysistunnossa. Eli lopuksi päätimme, että päätimme, mitä menettelyä noudatamme. Kolmikantaneuvotteluissa oli, meillä on vielä heinäkuussa ja syyskuussa kolmikantaneuvotteluita, ja kun neuvosto määrittelee kantansa talousarvioon viikolla 30, niin me sovimme, että sovittelussa ollaan sitten 24. lokakuuta – Eli meillähän on sitten täysistunnossa äänestys tästä 13. marraskuuta. Sovittelukomitea kokoontui 26. lokakuuta parlamentissa ja 9. marraskuuta yöllä sitten neuvostorakennuksessa. Kaksi kolme, siis kolmikantaneuvottelua on tulossa syksyllä. Eli tästä aikataulusta sovittiin ja tietysti pidämme siitä kiinni tämän menettelyn kuluessa. No, me emme puhuneet mistään sitten sen yksityiskohtaisemmin, ainoastaan sovittiin nämä kaksi muuta kolmikantaneuvottelua. Niin, me olemme jo voineet todeta, että kysymys on ollut niinkään ehkä kolmikantaneuvotteluista kuin kertaisesta monologista. Jokainen osapuoli esitteli oman kantansa, mutta valitettavasti ei kuitenkaan ole päästy minkäänlaisiin johtopäätöksiin. Ennen kuin nyt siirrymme keskusteluun, haluaisin pyytää Francescaa täydentämään, koska hän oli myös paikalla täydentävänä korjaavan lisätalousarvion vuoksi mukana. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olin mukana kolmikantaneuvotteluissa vuoden 2012 budjettiesittelijänä koska komissio 21. maaliskuuta ehdotti, että maksujen tasoja nostetaan 18 miljoonalla eurolla, jotta voidaan käyttää solidarisuusrahastoa tulvien uhreille, joita tapahtui lokakuussa Italiassa Ligurian ja Toskanan alueella. Komissio on pyytänyt 18 miljoonaa maksuina, jotta voitaisiin toimittaa ottaa nämä summat sitten solidarisuusrahastosta. Neuvosto pani tämän merkille, mutta vielä ei tietenkään neuvoston kantalle tiedossa. Komissio on pyytänyt nopeaa ratkaisua asiaan, koska mehän tiedämme, että kun on kyse solidarisuusrahaston käytöstä, nopea toiminta on todella tärkeää jos näitä varoja käytetään vuoden kuluttua vasta pyynnöstä, niin sillä ei ole enää mitään merkitystä kansalaisille. Eli komissio on korostanut sitä, että nyt täytyy toimia vauhdikkaasti, ja neuvosto kyllä ikävä kyllä tämän nopeuden osalta on osoittautunut varovaisemmaksi. Ja sitten puheenjohtaja Lämä Suu kokouksessa myöskin muistutti, että viime vuonna me käytimme tästä rahastosta ainoastaan tätä negatiivista reserviä Unkarin puheenjohtajuuskaudella. Ja sehän voisi olla ratkaisu siihen, miten voidaan nopeasti saada nämä varat käyttöön. Eli nyt odottelemme sitten neuvoston kantaa. Ja, vielen dank. Kiitos. On ollut aikoja, jolloin neuvosto itse pyysi kiireellisyyttä, kun oli kysymys solidaisuusrahaston rahoittamisesta, mutta niin ajat nyt ovat muuttuneet. Nyt on vuorossa keskustelu. Karl Haaglund on ensimmäinen, joka käyttää puheenvuoron. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos Giovanni kertomuksestasi. Meidän ryhmässämme me olemme hyvin huolissamme kehityskulusta, jotka liittyvät ensi vuoden budjetin uudelleenneuvotteluun. Ja tämä liittyy ää, maksatusten myöhästymiseen ja siihen, että on paljon maksusitoumuksia maksettavana. Tilanne on haastava. Meidän täytyy olla yhtenäisiä ja vahvoja onnistuaksemme ensi syksyllä ottaen huomioon, että meillä on rinnakkain tämän kanssa neuvottelut monivuotista rahoituskehyksestä, joka ei mitään, mitään helpota. Varjastelemme Alvaro ei pääse tänne. Lupaisin ottaa pari asiaa esille maksatuksiin liittyvän ison kysymyksen lisäksi olemme iloinen, että meillä on Mulder liittyen näihin ralleihin maksamattomiin sitoumuksiin esittelijä. Ja hän jatkaa tutkimustyötään ja määrittelee sitä, mm, selvittelee sitä maksatusta määrää, jolla katettaisiin aikaisemmat maksusitoumukset, ottaa 2013 budjetti etenisi äh, sujuvasti, mikä ilmeisesti ole helppoa neuvoston kanssa, kun se esittää kysymyksiä, onko komission luvut korrekteja. Se ei keskustelu ilmapiiriä paranna. Meidän täytyy katsoa, missä maa makaa. Pari yleishuomiota. Ensinnäkin, kuten viime vuonnakin, me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy nopeuttaa 2020 strategian täytäntöönpanotoimia, eikä odottaa 2014 vuotta, jolla sen prioriteetit heijastavat 2020, ohjelman prioriteetteja. Me haluaisimme tämän jo ensi budjettiin. Ja painotamme, että ITER-projektiin mahdolliset uudelleenkäytöt. Tämä kysymys saattaa tulla esille. Teemme viime vuonna diilin, ja täytyy pitää huolta, että ne eivät astu 2020 strategian varpaille, mikä voi olla vaikeaa ajatella, mitä viime vuonna tapahtui. Ja lopuksi herra Alvaro haluaa viivata sitä, että meidän täytyy pitää Palestinan sitoumuksista kiinni. Meillä on kansainvälisiä sopimuksia. Niitä kyseenalaistaan koko ajan. Me haluamme alviivata niitä nyt. Nämä ovat pääkysymykset tällä hetkellä. Me tarvitsemme yhtenäistä tiukkaa parlamenttia ensi vuodeksi. Danke sehr. Kiitos. Good manis. Thank you very much. Kiitos. Minä todellakin olen sitä mieltä, että pahinta on olla esittelijä vuodelle 2013. Yritän selittää miksi. Ja minulla on jotakin esityksiä ja kysymyksiä komissiolle, tai ainakin budjettipääosastolle. Viimeksi, kun me pidimme sulituin ovin kokouksen herra Livandovskin kanssa, pääviesti, jonka häneltä saimme, oli, että vuonna 2012 komissio aloittaa tällaisen What means financial engineering in slang? Rahoitusjärjestelyt, mikä on slangia, mikä merkitsee sitä, että jos ole rahaa niin maksaa kaikkea, lopetetaan joidenkin asioiden maksaminen ja jotkin maksetaan. Ja sitten lopetetaan jonkin toisen maksaminen ja maksetaan taas jotakin muuta. Ja sitten taas lopetetaan jotakin ja taas maksetaan jotakin. Tämä on matemaattisesti todistettavissa. mitä kuin tein äh, taulukon asiasta, riippuen siitä, mikä maa pystyy milloinkin ottamaan vastaan, ottamaan kohesevaroja ja pystyy osataan maat, joille maksettiin eessä saavat lisärahoja, koska pelätään, että ne muuten menettävät varoja. Ja tämän suuruus on 50 miljardia euroa. Päätökset tehtiin joulukuussa. Tavallisesti maksetaan 5 kuten herra Livanovski sanoi, mutta olen varma, että nyt ei ole varaa maksaa kaikille, ei ole rahoja yksinkertaisesti, joten ne me jätetään pöydälle. Se merkitsee siis sitä, että jos puhun vuodesta 2012, en pelkästään vuodesta 2013, kysymys on, onko realistista korjaavilla talousarviolla saada viedyksi lävitse näitä rahoitusjärjestelyjä, mikä on hyvin vaarallista, koska muussa tapauksessa tämä ei täyttää sitoumuksia. Jos näin oli niin silloin nousee melua niistä maista, joista on kyse. Vuonna 2013 näyttäisi siltä, että tällaisen rahoitusjärjestelyjen tarve tulee olemaan kymmenen kertaa suurempi. Ja pyritään selittää, miksi. Minä en tiedä miksi, mutta kaikissa rahoitusnäkymissä, lukan lukien 2007-2013, suurimmat rahat, jotka maksetaan sitoumuksia ja maksumäärärahoissa, on suunniteltu kohesiota varten – en tiedä miksi. Sitoumukset on jaettu aivan tasaisesti. Jaettu seitsemällä ja sitoumukset on laitettu niin, että ne ovat yksi seitsemäsosa kokonaissummasta tietäen vallan hyvin, että ensimmäisen kahden vuoden aikana maksimäärät tulevat olemaan nolla. Tavallisesti, jos maksimäärät ovat noin summiten nolla, olivat siis vuonna 2007 pystyn todistamaan siinä 2008, oli hiukan tällaisia ennakkomaksuja, jotka ovat kokonaisuudessaan ehkä 10 prosenttia siitä, mitä tarvittiin. Silloin tarvitaan sitoumuksia mailta ensimmäisen kahden vuoden aikana, joissa varoja oli käytetty, ja sitten pyydetään näitä myöhemmin 2013-2012, jolloin pyydetään enemmän kuin yksi seitsemäsosa tästä seitsemäksi vuodeksi suunnitellusta rahasta. Mutta syttyykin seuraava ongelma, minkä vuoksi tällaiset rahoitusjärjestelyt tulevat olemaan huomattavasti paljon mutkikkaampia, koska Meillä on ollut joitakin toimivana 2009 ja olemme käyttäneet rahoja muihin tarkoituksiin. Taloudellisen elvymisen suunnitelma. Siihen tarvitaan 5,6 miljardia leikkausvaisuus 1,2 miljardia ja voisi lisätä vielä jotakin muita lisämaksuja eri tarkoituksiin, jotka, jonka suuruus on noin 2 miljardia. Näyttäisi siis siltä, että rahat on maksettu eri tarkoituksiin. Sitoumusmäärärahoja käytetään ei suinkaan kohesiotarpeisiin, vaan muihin tarpeisiin. Ja nyt tulen sitten tähän monivuotisten rahoituskehityksen loppuun, loppuun vuonna 2012-2013, eikä rahoja enää ole. Ja kysymys kuuluu, ovat Ko jos valtioiden päämiehet ovat hyväksyneet neuvostossa seitsemän vuoden budjetit ja rahat on käytetty eri tavoin, ja he ovat sopineet kuitenkin, eivätkä he tule saamaan enempää budjettia. Jos halutaan muuttaa monivista rahoituskehystä, täytyy olla yksimielinen päätös neuvostossa ja määrä enemmistö parlamentissa. Joten kysymys, joka nousee esille, on, pyytäisin, jos esittelijä pohtisi tätä vuonna 2012-2013 ja koko kysymystä, jonka aika on esittänyt myöskin budjettipääosastolle, että minä en oikein ymmärrä, mistä rahat saadaan vuonna 2012-2013 maksaa maksumäärärahoista, jotka voivat olla suurempia kuin sitoumukset. Kysymys voi tietysti olla, että me katsomme sitten näitä maksamattomia sitoumuksia, ne ovat edelleen olemassa, mutta tulemme kuitenkin siihen tilanteeseen, että viimeisimmät toimet Italiasta ja Espanjasta joulukuulta näyttävät siltä, että on tie ulos, jos sitoumukset, joiden osalta on, ollaan tulossa lähitilanteeseen, joten jos on varaus, jonka, josta herra Levanus, joka on noin 2007-2027, mitä on tämän vuoden loppuun mennessä, se ei kuitenkaan ole totta, koska sitoumuksia ei voi leikata vuonna 2007 vuotena koko kaudelta. Ehkä minä olen aivan väärässä, mutta jos oli sitoumuksia, joita käytettiin kohesion maksuihin, mutta kriisin aikana rahoja käytetty muihin tarkoituksiin. Minä en oikein ymmärrä, miten sitten katetaan tämä kohesio-ohjelma kokonaisuudessaan. Ainoa vastaus, jonka komissio voisi antaa meille laillisesti, olisi se, että kaikki maksut muihin tarkoituksiin hyväksyttiin parlamentissa ja neuvostossa. Silloin kaikki on hyvin, koska tämä ei ole pelkästään komission vastuusta, mutta se ei kuitenkaan muuta matematiikkaa seitsemäntenä vuonna. Tämän pienen puheeni tarkoituksena on, miten sanoisin, saada hiukan esittelijälle tällaisia kannustimia vuonna 2013 ajattelin sitä heti jo kohtava pian tilanteen, joka ei sunkaan ole tilanne vuoden alussa, vaan kysymys on koko filosofiasta, mitä tehdä Voidaanko muuttaa, nähdä niin, että puolen vuoden ajan ei käytetä sitoumuksia, mutta olisi kuitenkin lainsäädännön, joka tämä toteutetaan, tai toteutetaanko lisätalousarvio, mutta jos tämä tapahtuu, me menemään kattojen yli. Jolloin nousee kysymys esille siitä, mitä tämä voidaan tehdä. Ehkä olen täysin väärässä, mutta lukuja katsoen en ymmärrä vastausta, en tiedä vastausta. Ja tämä saattaa olla kysymys kolmikantaneuvotteluissa tai sovittelusta, mikä se onkin, joka tulee paljon tiukempi kuin kysymys, jotka liittyvät eh, joihin, joihinkin muihin asioihin, joista esittelijät juuri puhuvat. Kysymys tällaisista rahoituksellisista toimisuorituksista, joita komissio harjoittaa, ei sunkaan ole mitenkään mielenkiinnoton kysymys. Kun tämä puheenvuorokierros saatu päätöksenä puheenvuoron komissiolle, ehkä saamme sitten ensimmäisen osan vastauksesta jo. Gabriel Zaval. Sí, gracias. Kiitoksia, Jutta. Jos me haluamme nyt olla positiivisia ja optimisteja, voisimme ottaa esille jotain hyvääkin tästä kokouksesta, koska niin kuin sanoit, se nyt ei ollut mikään varsinainen trilogi. Mutta meidän täytyy katsoa asioita myönteiseltä kannalta. Ja vaikuttaa, että näissä teknisissä kokouksissa me olemme käsitelleet samoja lukuja. Ja se, mitä aikais- niin kuin aikaisemminkin tapahtui, mutta vaikka näin ei enää tehtäisi, niin ainakin neuvosto myöntää, että meidän täytyy tasapainottaa näitä säästötoimia ja investoida politiikkaan, koska se on tarpeellista. Eli meidän täytyy olla positiivisia ja optimisteja, mutta neuvoston asenne hiljattain pidetyssä kokouksessa oli huolestuttava, koska nyt siellä on sanottu, että kun ajatellaan ensi vuoden budjettia, siellä pitää olla liittävästi, liikkuma, riittävästi liikkumavaraa kun ajatellaan näitä rahoitusasioita ja eri kategorioita. Meillä pitää olla siis realistinen budjetti, eli kun ajatellaan neuvostoa, niin tässä on vain yksi ratkaisu, eli leikataan sitoumuksia. Eli sitoumuksia leikataan ja sitten meillä on aika pieni budjetti, sitten leikataan sitoumuksia ja lisäksi täytyy löytää 370 miljoonaa rahoitusta ITERiin, eli kaikki tämä tarkoittaa sitten täytyy muistaa myös Kroatian liittyminen. En tiedä, miten voimme neuvotella näissä olosuhteissa, koska meillä ei ole oikeastaan liikkumavaraa. En tiedä, mistä tätä rahaa nyt halutaan repiä näihin politiikan aloille, joille rahoitusta tarvitaan, jotta voidaan tasapainottaa säästötoimia investoinneilla. Eli kuten Goodmani sanoi, ei ole todellakaan helppoa olla ensi vuoden budjettin esittelijä. Tämäkään vuosi ei ollut mitenkään helppo, mutta 2013 on No, kun ajatellaan kokouksia ja kaikkia, niin meidän täytyy tehdä kaikkemme, käyttää kaikkia tietojamme, koska tietysti neuvosto on ollut tiukka tähän mennessä, mutta tänä vuonna vieläkin kiristetään ruuvia ja tilanne on vielä vaikeampi. Eli onnettelua vain Lavialle ja koko neuvottelutiimille. Tämä tulee olemaan hankalaa ja sitten kun tosiaan ajatellaan rahoitusnäkymiä ja omia varoja ja niin edelleen, Eli tilanne on aika hankala meidän kannaltamme, mutta meidän on pidettävä kiinni kannastamme. Me tarvitsemme enemmän varoja budjettiin, me tarvitsemme tai voisimme käyttää joustavuutta, jotta voimme rahoittaa Iteriä. Ja tietysti täytyy muistaa Kroatian liittyminen. Meidän täytyy muuttaa vähän tätä rahoituskehystä, niin kuin on tehty aina liittymisten yhdessä, yhteydessä. Eli meidän täytyy muistaa tämä näissä asioissa. Ja vielen dank. Kiitos. Mehän voimme tietysti kuulla, mitä meille sitten halutaan sanoa, jos neuvosto haluaa nyt jotenkin tehdä leikkauksia sitoumuksiin, mutta sitten täytyy kysyä mistä. Mistä sitä ylipäätään voidaan nämä tehdä? Meillähän on oikeudellinen perusta kaikille sitoumuksille, joihin on suostuttu, joista on päätetty. Emmekä me niitä ole yksin keksineet vaan yhdessä neuvoston kanssa ne on hyväksytty. Ja nyt on tietysti aivan oikeutettuja vaatimuksia, ja ne voidaan oikeusteitse vaan viedä lävitse. Minä en haluaisi kokea sellaista tilannetta, jossa jäsenvaltio tai jokin hallitus kääntyy Euroopan tuomioistuimen puoleen ja nostaa kanteen Euroopan unionia vastaan. Minä toivon, että näin ei tule käymään Giovannilla. Ei ole mikään helppo tehtävä edessään, mutta me joudumme tietysti kaikki nyt auttamaan häntä ja pyrimme tekemään asiat selväksi neuvostolle. Salvador. Kiitoksia. Tästä saan sellaisen vaikutelman, että on vain yksi toimielin, joka on huolissaan jäsenvaltiosta, se on parlamentti. Jos nyt puhutaan maksuista, niin nämä ovat maksuja jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot eivät nyt halua kunnioittaa omia sitoumuksiaan. No, me olemme nyt aika merkillisessä tilanteessa. Neuvosto toimii omia etujaan vastaan. Ja enemmän kuin koskaan toimille täytyy olla uskottavia omien sitoumustensa suhteen ja myöskin uskottavia kansalaisten silmissä. Ja tämä on nyt siis avainsana, eli uskottavuus. Neuvosto on tehnyt sitoumuksia kulujen suhteen ja näitä sitoumuksia on noudatettava. No sitten voisin puhua tästä solidaarisuusrahastosta. Se on rahasto, jossa on miljardi euroa Neuvosto sitoutui tähän asetuksella, jonka se hyväksyi. Tämä nähtiin kiireellisenä rahastona, jota voidaan käyttää nopeasti. Ja sillä piti voida varmistaa, että toimielimet voivat pitää kiinni niistä sitoumuksista, joita se on tehnyt kansalaisten suhteen. Ja neuvosto estää nyt näiden varojen käyttämisen. No aikaisemmin puhuttiin Italiasta. Sehän on se jossa oli kärsitty tulvista Ligurien ja Toskanan alueella, ja se oli siis lokakuussa 2011. Tästä koituu valtavaa haittaa 722 miljoonaa euroa, ja nyt sitten ehdotetaan 18 miljoonaa. Neuvostolla on asetus, jossa on rahasto, jossa on miljardi euroa, ja sieltä otetaan vain 18 miljoonaa euroa. No, mitä järkeä tässä solidaisuusrahastossa sitten on? Neuvosto toteaa, että käytännössä, että se haluaa lakkauttaa tämän solidaisuusrahaston. Siis 18 miljoonaa euroa, se on 2,5 prosenttia näiden vahinkojen arvosta, jotka nyt tulisi korjata. Jos neuvosto kieltäytyy näiden varojen käyttöönotosta, niin nyt neuvoston pitää todellakin kantaa vastuunsa ja olla uskottava, ja kun se tekee sitoumuksia, sen pitää myöskin noudattaa niitä. Kiitos. Danke sehr. Kiitos. Ja lopuksi vielä kerran Giovanni. Grazie. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegoita näistä puheenvuoroista. Ja tiedän kyllä, kuinka vaikea ensi vuoden budjetin esittelijän tilanne on, mutta esittelijän pitää olla myöskin uskottava siinä mielessä, että budjettivaliokunta ja Euroopan parlamentti antaa hänelle neuvotteluvaltuudet. Meidän täytyy muistaa, että mikäli meillä ei ole riittävästi määrärahoja, kun ajatellaan maksusitoumu- maksumäärärahoja, niin Euroopan budjetti ei ole uskottava – ja silloin sitä ei voi panna täytäntöön. Eli kaikki nyt tämän menettelyn aikana meidän pitää nyt seurata. Komissio on sitoutunut valvomaan sitä, millä tavalla pannaan täytäntöön vuoden 2012 budjettia. Ja täytyy katsoa, millaisia maksusitoumuksia tarvitaan. Eli varmaankin täytyy tehdä rohkeita valintoja. Ja menemme, teemme ne valinnat kaikki yhdessä. Monet kollegat puhuivat nyt tähän suuntaan ja uskon, että tämä antaa lisää pontta esittelijälle ja myöskin Euroopan parlamentille lisää uskottavuutta. Eli meidän täytyy vielä lisätä, että menettely on vasta alkuvaiheessa. Kolmikantaneuvottelut olivat vasta teknisessä kokouksessa ja siellä päätettiin aikataulusta – ja sitten meidän täytyy katsoa, mitä painopistealueita meillä on. Suuntaviivoissa parlamentin osalta jo alussa kiinnitimme huomiota maksumäärärahoihin, koska ne ovat kaikkein tärkein elementti, jotta budjettia voidaan panna täytäntöön ja jotta rahoituskehykset saadaan suljettua. Sitten on ollut sitoumuksia, jotka liittyvät suoraan oikeusperustaan, joten on selvää, että tällä hetkellä nämä sitoumukset maksetaan. Sitten Kormanisille yksi selvennys. On selvää, että kohesiopolitiikka tähän mennessä on sisältänyt enemmän sitoumuksia, kun ajatellaan tämän politiikan rakennetta. Siinähän on vaihe, jossa tehdään sitoumuksia erityisesti infrastruktuureihin ja sitten toisessa vaiheessa suoritetaan maksut. No, tämä tietenkin liittyy maksamattomiin sitoumuksiin, mutta kaikki sitten johdetaan uudelleen toimiviin puitteisiin näiden hankkeiden osalta, eli tietysti me tarvitsemme näitä maksuja. No sitten lopuksi vielä yksi asia, jonka me olemme aina ottaneet esille ja joka oli suuntaviivoissakin, eli tästä olemme puhuneet neuvoston kanssa. Neuvoston on pidettävä mielessä, että viimeisen kahden vuoden aikana sovitteluissa on puhuttu maksujen korotuksen ylärajasta, mutta ei ole kiinnitetty huomiota siihen, mistä leikkauksia tehdään. No niin, jos neuvosto haluaa nyt ryhtyä tälle tielle ja se kantaa vastuun tästä menettelystä, niin kohesiopolitiikka, kuten kollegat ihan oikein sanoivat, Nämä ovat varoja, jotka palaavat jäsenvaltioihin. Eli neuvoston täytyy muistaa, että se on nyt ampumassa itseään jalkaan. Parlamentti ei tästä kärsi. Parlamenttihan nyt valvoo tahtoa, jota on Euroopan toimielimissä pitää kiinni aktiivisesta ja tehokkaasta kohesiopolitiikasta. Jos komissio nyt sitten vuoden 2011 lopuksi vähillä resursseja, joita oli käytettävissä, on yrittänyt maksaa tietyille maille, kuten Gormani sanoi, eli Kreikka ja muut Euroopan maat, joissa on suurempia maksuvaikeuksia, niin tämä ei ole kestävää pitkällä aikavälillä. Eli meidän täytyy nyt toimia ponnekkaasti strategiassamme vuonna 2013 ja osoittaa, että mikäli tarpeen, meidän täytyy näyttää voimamme ja lyödä nyrkkiä pöytään. Ja, vielen dank, ähm, möcht... Kiitos. Haluaisiko toinen osapuoli italialaista Duo vielä sanoa jotakin? Francesca? E, anche detto... Niin kuten Fernandes totesi solidaarisuusrahastosta, Tämähän liittyy pitkälti uskottavuuteemme ja tämän budjetin uskottavuuteen, vaikkakin nämä summat ovat hyvin pieniä, kun ajatellaan vahinkoja, joita Italiassa on tapahtunut. Nyt täytyy katsoa, miten konkreettisesti neuvosto toimii, ja sen jälkeen sitten voimme määritellä parlamentin oman kannan. Myöskin kolmikantaneuvotteluissa meidän täytyy ehdottomasti tukea komission kantaa Sehän on ollut hyvin selkeä siitä, että meidän täytyy vauhdittaa tätä toimintaa ja löytää teknisiä ratkaisuja, jotta nämä varat voidaan ottaa käyttöön. Eli me olemme nyt menossa komission osoittamaan suuntaan, mutta meidän täytyy nyt odottaa vielä, mikä on neuvoston lopullinen kanta. Neuvostohan on tässä alkuvaiheessa ainakin ollut aika varovainen näissä kysymyksissä. Ähm, Kiitos. Nyt puheenvuoron lopuksi saa sitten äh, kohde neljä lopussa pääjohtaja komissiosta. Ehkä hän voi jo antaa meille ainakin osan vastauksesta kysymyksiin, joita herra Gutmanis esitti. Oui, merci. Kiitos puheenjohtaja. Oskan päättäkoon kun komissaari Lewandowski viittasi näihin rahoitusjärjestelyihin Financial Engineering – hän halusi sanoa, että jos vaan käyttää kuvaa, hän tar- tarkoitti tällaista rahoitusakrobatiaa, jolla vastataan merkittäviin maksupyyntöihin, jotka ovat paljon suurempia kuin muina vuosina, että joulukuussa 2011 lankesi. Tiedämme, että sääntöjen mukaan meillä on kaksi kuukautta maksaa nämä. Vuoden alku on aina vaikea. koska täytyy erityisesti maksaa jäsenvaltioille maatalouden suorat tuet. Tämän raskaan perinteisen taakan lisäksi tuli tällainen erityismaksu, joka oli 5 miljardia euroa suuruudelta, joka lankesi joulukuussa. Me hallinnoimme meidän käteisvarojamme hyvin huolellisesti, erityisesti mitä tulee takarajoihin. Pääsimme tuon kauden yli. Ehkäpä siellä täällä jotkut maksut hieman viivästyivät. Mutta voimme vakuuttaa, että huht- huhtikuun alusta kaikki maksut, toistan, kaikki maksut jotka on komissiolla esitetty maksettavaksi ja jotka ovat maksettavissa, joiden äh, sääntöjen mukaisuus on varmistettu. Kaikki maksut on suoritettu. Me hallinnoimme tämän vaikean vaiheen. Ja huhtikuun alussa ei ollut yhtään jäsenvaltiota, jolle ei olisi maksettu tavoitteidemme mukaisesti. Eli että jäsenvaltiolle maksut suoritetaan äh, maksu takarajan mukaisesti budjettivarojen saatavuuden mukaisesti. Nyt siirrymme vuoden jälkipuoliskolle. 2011 kokemus osoittaa meille, että ei voida sulkea pois sitä, että maksatusten puolella tulee voimakkaita paineita. Maksatukset todennäköisesti kasautuvat vuoden jälkipuolella. Joten on todennäköisyys, joka on suurempi kuin nolla, että meillä on maksumäärärahojen suhteen vaikeuksia silloin, komissiolla on vastuunsa – ja se reagoi niin kuin noissa oloissa pitää reagoida. Sen julkilausuman hengessä, joka laadittiin ja hyväksyttiin, kun 2012 budjetti hyväksyttiin koskien maksumäärärahoja. Mutta kaikki ajallaan. on budjettiteknisiä keinoja, jotka auttavat meitä kohtaamaan paineita eri suunnilla, esimerkiksi siirrot. Ehkä me ensiksi ehdotamme siirtoja, ja se tarvitsee menemme pitemmälle. Kuten jo viime vuonna yritimme vaatimattomiin tuloksiin. Pöysimme 500 miljoonaa euroa sopimus tuli, tuli sadasta miljoonasta, joka olisi hyvin kaukana siitä, mitä tapahtui. Nyt tietty joko jäsenvaltioita on halunnut ää, maksatuksia, jotta ää, nämä että raukeamisia tapahtuisi nämä N plus kolme säännön mukaan. Tämä voidaan saada meille ole tietoa ilmiön laajuudesta. Täällä on ilmaistu epäilyä komission tilastojen suhteen. Minä vastustaisin tuota tulkintaa. Luvut, jotka lähetämme niin parlamentille kuin neuvostolle, ovat vakavamielisiä lukuja. Lukuja, jotka perustuvat erityisesti siihen informaatioon, jota me saamme jaetun hallinnon kautta jäsenvaltiota. Milloin maksut tulevat suoraan komissiosta, asiat ovat vielä helpompia. Tämän voisin sanoa vuoden alusta ja varainhallinnasta. Ja maksumäärärahoista vuoden loppupuolella, mitä vuoden 2013 budjettiin tulee. Uskon, että komission jäsen Lewandowski on asiasta puhunut selkeästi. Komissio tulee kantamaan vastuunsa ja tekee realistisen ehdotuksen, joka perustuu siihen, minkä me voimme kohtuulla saavuttavan vuoden 2013 maksatusten suhteen. Otetaan huomioon, millainen mm, rahoitusolot ovat. Tässä ovat kommenttini herra Godmanikselle. Ja, danke sehr. Kiitos. No joka tapauksessa me kaikki voimme olla varmoja siitä, että näkymät budjettineuvotteluissa ja aika ennen niitä varmaankaan ne tulee olemaan kovinkaan mukavaa. Nyt siirrymme kohtaan kuusi. Viisihän on jo käsitelty. Siinä lukee raportti yle neuvostosta, yleisrasion neuvostosta ja neuvottelujoukkueesta, joka koskee monivuotisia rahoituskehyksiä. Ainoa, joka tästä neuvottelujoukkueesta on vielä käytössämme, on Ivailo Kalfin. Saanko pyytää lyhyitä raporttia? short report. Uh, on the contact group or on the... On, on the, on the GAC and the contact group. You can do it uh, all, the, all together. Uh, uh, uh, Kiitoksia. No, tässä on kolme asiaa. Puhun ihan lyhyesti. Meillä oli konferenssi omista varoista ja monivuotisista rahoituskehyksistä. Monet meistä olivat siellä mukana. Se oli hyvä foorumi, siellä tuli esille hyviä ajatuksia ja komission Lewandowski esitteli transaktioveron hienosti. En nyt sano, että saatiin aikaan sopu. Kaikki, jotka ovat paikalla, varmaan olevat, ovat tästä samaa mieltä. Sopimusta ei saatu aikaan, mutta meillä oli kuitenkin rakentava hyvä keskustelua ja kaikki olivat valmiita perustelemaan kantansa ja se on jo jotain. Ja tietysti täytyy katsoa muita tapoja olla yhteydessä kansallisiin parlamentteihin seuraavissa, kun käsitellään näitä monivuotisia rahoituskehyskysymyksiä. Sitten yleisten asioiden neuvosto kokoontui maanantaina. Ja tuttuun tapaan me saimme sitten kuulla tästä kokouksen jälkeen. Ja neuvostossa käsiteltiin ensimmäistä osaa neuvottelulaatikosta, jonka pitää olla valmis kesäkuuhun mennessä. Eli tämä on osa, jossa ei ole kahta elefanttia, eli yhteistä maatalouspolitiikkaa ja kohesiopolitiikkaa. Puheenjohtajavaltio esitti asiakirjan, joka on toimitettu jäsenvaltioihin. Siitä käytiin keskustelua. Ja nyt ei vielä tiedetä, missä kohdissa puheenjohtajavaltio löytää sovun. Eli se nyt vahvistaa yksittäisiä kohtia neuvoston kannasta, mutta on monia kysymyksiä, joista on keskusteltu ja jotka ovat meille tärkeitä. Ensinnäkin se asia, joka liittyy parlamentin työn järjestämiseen. Eli kysymykset ja ongelmat, jotka liittyvät tähän neuvottelulaatikkoon. Meillähän on kaksi menettelyä, monivuotiset rahoituskehykset, siihen liittyvä vuoropuhelu ja sitten varsinaiset kehykset, joka on hyväksymismenettely ja oikeusperusta on yhteispäätösmenettely. Ensimmäinen asia on se, että puheenjohtajavaltio joskus vähän sekoittaa asioita keskenään samoissa asiakirjoissa, ja tämä ongelma nyt pitäisi ratkaista näiden kahden menettelyn osalta. Ja sitten seuraavaksi puhutaan kohesiosta ja maataloudesta, ja muissa valiokunnissa olevat kollegamme varmaan kiinnittävät paljon huomioita, huomioita asioihin, jotka on mukana monivuotisissa rahoituskehyksissä. Eli tämä nyt oli ensimmäinen yleinen huomio. Tietysti täytyy muistaa, että tämä ero ei ole mitenkään selkeä. Ei ole helppo määritellä näitä kahta asiaa erikseen, eli mikä kuuluu alakohtaisiin asioihin ja mikä sitten otetaan näihin rahoituskehyksiin, mutta meidän täytyy tätä seurata. Sitten yleisten asioiden neuvostossa. No me saamme tietoa ja puhun nyt lyhyesti, koska se meni internettiin se kokous. Ja kaikki, jotka haluavat yksityiskohtaisempaa tietoa, voivat seurata tai katsoa sen vielä internetistä. Jotkut jäsenvaltiot puhuivat budjetin yleisestä koosta ja odottavat leikkauksia joka ikiseen otsakkeeseen. Nämä ovat tunnetut valtiot, kahdeksan valtiota, jotka allekirjoittivat kirjeen tästä asiasta. Sitten keskusteltiin joustavuudesta. Sekin on tärkeä kysymys Euroopan parlamentille. Komission ehdotus ei ole sellainen, jonka hyväksyisimme, Siinä on hyvin vähän joustavuutta budjetin osalta katon alla. Ja jäsen, jäsenvaltioilla oli erilaisia näkemyksiä. Jotkut halusivat lisää joustavuutta, jotkut halusivat vähemmän joustavuutta. Eivätkä halunneet jättää mitään liikkumavaraa Euroopan parlamentille. Sitten siellä keskusteltiin siitä, pitäisikö olla budjetin sisällä tai budjetin ulkopuolelta, siis tästäkin on puhuttu parlamentille, eli ITER, GMS, kehitysrahasto. Ja meidän kantamahan on, että haluaisimme, että ne otetaan mukaan budjettiin, mutta että niissä olisi vastaavat katot ja vastaava rahoitusta. Ja tästäkin oli aika erilaisia näkemyksiä jäsenvaltioiden kesken. Sitten 2020, että rahoitetaanko vain tutkimusta, huippututkimusta, tai sitten annetaanko rahoitusta maille, joissa kehitetään tutkimusta. No en nyt puutu näihin yksityiskohtiin. Ne, jotka ovat tästä kiinnostuneita, ne voivat katsoa tämän keskustelun internetistä. Eikä se keskustelu ollut kovin pitkä. Jokainen maa sai kolme minuuttia puheaikaa. Puheenjohtajavaltio oli tyytyväinen sanoi, että tämä oli hyvää keskustelua. No en nyt tiedä, mikä tulos tästä sitten saadaan tästä keskustelusta. Seuraava yleisten asioiden neuvosto on huhtikuussa Luxemburgissa. Ja silloin siellä puhutaan kohesiosta ja yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ja tällä hetkellä puheenjohtajavaltio noudattaa aikataulua, joka on asetettu ja toukokuussa tarkoitus on sitten keskustella tästä yhteisasiakirjasta, joka liittyy tähän neuvottelulaatikkoon. Ja ehkä sitten kesäkuussa se voidaan hyväksyä neuvostossa. Eli tässä nyt suurin piirtein yleisten asioiden neuvostosta tarkemmat asiat. No sitten tämä kontaktiryhmän kokous, joka oli myöskin tällä viikolla. Yksi tärkeimpiä asioita, josta Schulz puhui, oli tämä sisäinen menettely jälleen kerran. Eli monivuotiset rahoituskehykset. Ja tähän liittyy kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin, missä vaiheessa muiden valiokuntien pitäisi lakata käyttämästä tätä periaate tätä, jos kaikesta olisi sovittu, niin mistä ne olisi sovittu? Ja yleistä tukea annettiin sille, että Schulz pyytää, että valiokuntien puheenjohtajat lopettavat tämän ennen ensimmäistä käsittelyä. Eli kun keskustellaan oikeusperustasta, niin se tehdään valiokuntatasolla. Voitte kuvitella, että jotkut puheenjohtajat valiokuntapuheenjohtajat haluaisivat mennä hiukan pidemmälle, mutta tällä hetkellä tämä, no, tämä nyt on ratkaisu, jolla voidaan vahvistaa tätä parlamentin menettelyä. Sitten kontaktiryhmän edellisessä kokouksessa monet valiokuntien puheenjohtajat kyselivät aikataulua. Ja tänään meillä on jo jonkinlainen aikataulu. Parlamentin puhemies pyysi, että puheenjohtaja Lamassu toimittaisi sen, ja nyt meillä on tämä aikatauluehdotus erityisesti monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Ja jos sopii, niin mainitsen nyt tämän. Tässä on muutama päivämäärä. Eli tarkoituksena on luoda väliraportti rahoituskehyksistä sitten, kun meillä on muodollinen neuvoston kanta, eli todennäköisesti tämä neuvottelulaatikko. Eli sitten kun meillä on tämä laatikko kesä-heinäkuussa, niin voimme käydä keskustelua erityisvaliokunnissa ja syyskuussa voidaan äänestää lausunnoista. Ja sitten syyskuun alussa 6. syyskuuta budjettivaliokunnassa me voimme käydä ensimmäistä keskustelua tästä raportista ja sitten voimme saada tämän päätökseen marraskuun loppuun, äh, alkuun mennessä. Eli otamme kantaa neuvostoon kantaan ja ilmoitamme sen selkeästi ennen joulukuun neuvoston kokousta. Eli tämä nyt oli meidän kannaltamme. Tämä aikataulu on toimiva. Ehkä pitää hyväksyä päätöslausuma tai antaa jonkinlainen merkki parlamentista toukokuussa ennen kesäkuun neuvoston kokousta mutta tämä nyt on vielä avoin vaihtoehto. Mikäli on tarpeen, niin voimme katsoa, miten neuvoston neuvottelut etenevät. Ja jos meidän pitää erityisesti korostaa jotain ennen kesäkuun kokousta, niin sitten se on mahdollista, mutta siitä voidaan sitten päättää myöhemmin. Eli näin kävi tällä viikolla. Ähm. Kiitos. Parlamentin presidentti anteeksi, valmiimpi puhemies tulee nämä tiedot myöskin lähettämään valiokunnille. Mitä meidän kuitenkin pitäisi tehdä on, eh, että sanoisimme kollegoille valiokunnissa, että heidän tulisi lainsäädäntöpäätösten pohjalta nyt jo tehdä työtä. He voivat tehdä työtä sen pohjalta. He eivät voi tehdä vielä mitään niissä luvuille. Ei nyt ole sunkaan niin, että kaikki pitää pysäyttää – kunnes kesätauko on ohitse. Työ jatkuu valiokunnissa, ja sehän on välttämätöntäkin, jotta voidaan keskustella periaatteista ja suunnista yksittäisten politiikan alueiden osalta, jotta näistä voidaan keskustella ja päästä yksimielisyyteen. Onko puheenvuoropyyntöjä tästä asiasta? Ei näytä olevan huomaan, että näysi näinpä sitten. Herra Rike. Juste posin. Haluaisin sitä kysymyksen. Tällä syntyy komissiossa, että valiokunnat eivät työskentele lukujen kanssa, että komissio tekee lainsäädäntötyötä. Mutta me pyydämmekö me valiokunnilta mahdollista äänestystä päätöslauselmista ilman lukuja? mikä tarkoittaisi, koska asia pitäisi palauttaa valiokuntiin sitten to, toisen kerran lukujen kanssa, vai tehdäänkö työt loppuun, mutta niin, että äänestetään vasta sitten, kun luvuista on saatu sopu. Tämä on tärkeä kysymys. Ja komissio saisi sitten indikaatioita budjettivaliokunnan tuntemuksista. Sehän haluaisi äh, tietää, äänestääkö lopuksi lukujen kanssa vai miten? President Schulz. Niin, tässä on sovittu ja puhemies Schulz tulee asiasta vielä puhumaan äh, puheenjohtajakokouksessa. On siis sovittu, että valiokunnat voivat aivan loppuun asti sopia kaikesta ilman lukuja, mutta eivät voi viedä asiaa täysistunnossa käsiteltäväksi, vaan vasta sitten, kun koko puitteet ovat olemassa. Työtä voidaan siis tehdä valiokuntien sisällä ilman lukuja ja niin, että ei viedä asiaa täysistuntoon. Tämä tarkoittaa, että muodollisesti ei äänestetä. Ei. Täysistunnossa ei. Oh, oh, oui. Oui. Komissiossa, valiokunnassa kyllä. Ja, also ich denke... Niin, kyllähän minusta kaikkea voidaan jo sopia keskinäisesti, voidaan prosenttilukuja johtaa, lisätä johonkin asioihin sen lisäksi. Niin, niin. Mm-hmm. Niin kyllä mm, minusta tämä ainakin tulee toimimaan. Joka tapauksessa meillä on ajatus, että kaikki periaatteet olisivat selvillä valiokunnissa, eikä niitä pitäisi uudestaan ottaa esille siinä vaiheessa, kun luvut ovat tiedossa. Oui, mais, euh, ce que, que Dominique... Se, mitä Dominik sanoi, se on tosi relevanttia. Tämä liittyy myös kulutusvaliokuntaan. Ja sen täytyy tehdä Connecting Europe Facilitystä, tästä Euroopan yhdistämisvälineestä ja 10 miljoonasta eurosta. Ja sitten käy ilmi, että neuvosto tiputtaakin kattoja. Tämä, tarkoittaa, tämä päätös tarkoittaa sitä, että jos kultusvaliokunta päättää ää, äänestää oikeusperustasta ja puuttuu luotettavia lukuja, niin onko parempi viedä ää, asiat sitten lopuksi täysistuntoon ja jättää ne kesken täysistunnassa. Tämä on eri kysymys siitä kohdallisesta ja maataloudesta. Sinnehän nämä budjetti äh, kokonaisuudet, mutta tämä Euroopan yhdistämisprojekti, siinä se on paljon alttiimpi näille budjettimuutoksille. Ich verstehe das alles, aber... Kyllä minä ymmärrän tämän, mutta me nyt sitten teemme valiokunnissa. On Connecting Europe, haluaako komissio 40 miljardia euroa sitten osoittaa tälle ohjelmalle. Minä olen vakuuttunut siitä, että kollegat liikennevaliokunnassa pitävät mielessä ainakin vähintään näitä 40 miljardia, mutta voidaan kuitenkin keskustella siis samaan aikaan niistä periaatteista, joiden mukaan tavaroja käytetään, mutta eivät kirjatta lukua mihinkään, koska sitä, näitä 40 miljardia ei vielä ole missään. Näin on jopa huomattavasti pienempien ohjelmien tapauksessa. Me tiedämme, että yksittäiset ohjelmat ovat sellaisissa tilanteissa, että Euroopan unioni esimerkiksi ympäristöasioissa haluaa rahoitusta, live-ohjelma, jonka suuruus on 10 prosenttia siitä, mikä Connecting Europeissa on. Mutta siinäkin täytyy ja voidaan keskustella periaatteessa sopia niistä niin, että kun sitten saadaan 3,6 tai jopa 7 miljardia euroa, ihanaa, sitten voidaan nämä jakaa periaatteiden mukaisesti. Mutta meidän täytyy tuohon pisteeseen asti toimia ilman lukuja. Genau. Und, und dann... Näin on. Ja sitten on se vielä, minkä Ivailo juuri otti esille. Jos siis me budjettivaliokuntana otamme kantaa neuvoston käsityksiin tai kun teemme sen, muotoilemme tämän kannanottomme, silloin yksittäistä politiikan alueesta vastaavat valiokunnat antavat lausuntonsa meidän lausunnostamme, ja silloin he tietysti ovat työskentelemässä niin, että käyttävät jo lukuja. Mutta perustyö, jonka nyt täytyy olla käynnissä, se tapahtuu ilman lukuja. Euh... Oui. Non, mais je veux pas, je veux pas. Je comprends bien hein, ce qui est dit. Ymmärrän hyvin se, mitä sanottiin. Jos ajatellaan että Connecting Your facility, lainsäädännön sisältö muuttuu lukujen myötä. Siinä saattaa olla ongelma. Otan esimerkki, jos 10 miljardia koisia rahasta häviää tuosta Connecting your fasiliteista koko tilanne muuttuu. E, rouva puheenjohtaja, en puhu teitä vastaan. Sanonpa vain, että voisi olla varovaista pyytämään valikuntaa työskentelemään, mutta sitten äänestää, kun luvut saadaan tietää vaikka vähän myöhemmin. Io cambio un attimo cappello e da componente della Commissione bilancio. Niin, minä en nyt aio tässä puhua budjettivaliokunnan jäsenenä, vaan maatalousvaliokunnan edustajana ja esittelijänä yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta. Mietinnössämme meillä on mukana johdantosan kappale, jossa todetaan, että tämän kappaleen sisältö perustuu komission esitykseen uudeksi monivuotiseksi rahoituskesykseksi. Mikäli tapahtuu huomattavaa varojen lisäystä tai varojen leikkausta. Tämä, mitä on mainittu tämän ilmoituskappaleen jälkeen, uudelleen, se täytyy sitten uudelleen tutkia. Me haluamme käydä koko menettelyn lävitse, tehdä tarkistukset, kompromissit, mutta loppuäänestystä emme toteuta. Se tehdään vasta siinä vaiheessa, kun voidaan todeta, onko niin, että alkuperäinen monivuotinen rahoituskehitys, joka komissio on tehnyt, ja syntyvä sopimus ovat sitten verrattavissa toisiinsa. Jos on huomattavia eroja, meidän täytyy tietysti uudelleen neuvotella tekstistä ja käynnistää menettely uudestaan. Uh, uh, thank you. Kiitos. Yksi tärkeä tieto olemme päättäneet, että tulemme esittämään valiokunnalle kahta tarkistusta, jotka ovat horisontaalisia. Tulemme pyytämään kaikilta valiokunnilta samaan tarkistuksen hyväksymistä. Ja ensimmäinen on, että e, vaikka puhutaan budjettirahoituksesta kokonaisuudessaan, siitä ei päätetä ennen kuin monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty. Valiokunnassa te tietysti keskustelette luvuista, mutta on tärkeää, että ennen kuin mennään täysistuntoon, on mahdollisuus käsitellä tekstiä uudelleen ja selvittää, tuleeko muutoksia, kun nähdään koko budjettikuva. ehkäpä loppuäänestysvaliokunnassa se täytyy pitää ennen täysistuntoa, kun sanoitte. Vähän myöhemmin. Ei kannata tehdä siitä heti. Mutta neuvoston kanssa voidaan puhua, puhua oikeusperustasta. Kaikissa tapauksissa myös Connecting Europeista. Kaikista näistä välineistä. Thank you. Ich hoffe, es ist ja... Niin, minusta keskustelun kautta on käynyt selvemmäksi se, että me voimme vielä käymään paljon keskusteluja yksistä politiikan alueista vastaavien valiokuntien kanssa, että kaikki ymmärtävät asian. Minä voin vain sanoa, että kaikki esittelijät, jotka ovat vastuussa osasta lainsäädäntöä, joka koskee uusia rahoituskehyksiä, kehottaa häntä siihen, että joka torstai-aamu Strasbourgin viikolla, kun esittelijät kutsutaan tapaamiseen, jossa keskustellaan kaikista kysymyksistä, jotka liittyvät, ovat olleet esillä kuluneen kuukauden aikana, ja annamme tietoa, joka on kenties uutta. No niin, me voisimme nyt oikeastaan siirtyä kohtaan viisi, mutta haluaisin pyytää kollegoja hyppäämään minun kanssani kohtaan kahdeksan, nimittäin esittelijä kohdan seitsemän osalta ei vielä ole paikalla. Me tietysti toivomme, että, että puoli viiteen mennessä hän olisi paikalla. Ehkä voisimme sitten siinä vaiheessa eh, nyt tehdäkin niin, että jatkaisimme Jan Kozlovskin kanssa.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 meidän pitäisi myös selkeyttää, tuleeko välineeseen reservejä, ja jos rahoja panna varauksiin, millä kriteereillä ne vapautetaan. Yksi tärkeä ulottuvuus on kumppanuusväline, jolla tuotaan yritysten, erityisesti pk-yritysten yhteistyötä. Pitää kuitenkin todeta, että tuon välineen sovellus ei missään vaiheessa saa johtaa Euroopan työvoimamarkkinoiden heikentämiseen tai pk-yritysten siirtymiseen EUn ulkopuolelle. Se olisi kansalaisten eduissa. Sitten painotetaan, että uusi kumppanuusväline on tärkeä väline, jolla voimme tukea EUn tavoitteita erityisesti 2020-strategian osana. Ja, dank. Niin, kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä tähän asiaan väliesittelijöitä muista ryhmistä, jotka haluaisivat kenties esittää huomautuksia? Otsikonhan on nyt keskustelu, ainakin esityslistan mukaan. näyttäisi olevan niin, Jan, että kaikki ovat yhtä mieltä esityksestäsi. No niin, kaikki on siis selvää. Ja, ja nyt sitten ilmoitan vielä täällä sen, että meillä siis nyt on englanniksi ainakin tämä mietintö olemassa. Ja määräaika tarkistuksille on 25. huhtikuuta. Ainakin näin se oli lukkoon ja kello 12, niin kuin aina. Äänestys on 31. toukokuuta. No niin. Denn wir, wir sehen ganz einfach, dass... Äh voimme todeta, että kansainvälisen kaupavaliokunnassa, intavaliokunnassa äänestetään asiasta 21.6., joten lausuntomme joka tapauksessa on meiltä heidän käytössään ennen sitä. Nyt ei siis ole yhtään puheenvuoropyyntöä, Nyt meillä on ongelma. Meitä on kovin vähän täällä enää paikalla edustajia ja esittelijä kohdasta seitsemän ei ole paikalla, eikä hän ole ovestakaan tulossa. Mutta nyt kysyisin nyt sitten sinulta, joka olet paikalla, oletko valmis meidän kanssamme keskustelemaan varainhoitoasetuksesta. Minun papereissani on, että budjetin valvontavaliokunnan jäsenet olisivat kello 17 ja teidät on kutsuttu. Minulle tämä on aika yhden tekevää. Toisaalta en kuitenkaan halua, että ikäkäteen sitten saan kuulla kunniani siksi, että olen ollut liian nopea mutta eihän minä voi nyt pakottaa teitä käyttämään 10 minuutin puheenvuoroja. Ja, das ist, wer weiß, wo die abgeblieben ist. Also, ich habe jetzt echt ein schlechtes Gewissen gegen... Mä no, suorastaan huono omatunto nyt kun ajattelen niitä kollegoja, jotka ovat nyt täällä jaksaneet olla, jos pidämme nyt tauko, tauon ja jopa torstai-iltapäivänä. Hmm? Minusta Jan Mulder on paikalla, Enan ja minä olemme ne, jotka... Me olemme siis... Olemme nyt täällä budjetin valvontavaliokunnasta. Ei tänne varmaan mitään joukkoja enää tule mutta minä olen kuitenkin valmis vielä kerran sanomaan asiat uudestaan, jos on tarpeen. No niin, nyt sitten siirrymme kohtaan yhdeksän. Eikä mitään taukoja. No niin, Inge, ole hyvä. Let's... Kiitos. Viimeisen keskustelun jälkeen täällä budjettivaliokunnassa meillä on ollut kaksi kolminkataneuvottelua. Ja kiitettävästi Mulder on ollut niissä aina mukana. Kiitokset siitä. Olemme ainakin nyt yhden kerran lävitse kaikki kohdat lukuna tätä kohtaa 197 ja näitä siirtymävaiheen määräyksiä ja sitten myöskin delegoituja säädöksiä. Aika ajoin on, on edelleenkin nousta esille asioita, jotka ovat avoimia, mutta suurta kysymystä, jotka ovat auki, ovat peruuttamiset ja, ja määrärahojen siirrot, eli siis asiakkaan liittyvät monivuotiseen rahoituskehitykseen. Nämä ovat edelleen avoimia. Vaikka olemme sitten puhuneet kahteen otteeseen, me pyrimme löytämään ratkaisua, mutta tilanne on se, että tarkistuksia on pöydällä, joiden katsoksessa on estää se, että ylipäätään syntyy minkäänlaista budjettia. Olemme matkalla kohti ratkaisuja, joka koskee varojen siirtoja. 20, 30, 20, 25 ja sitten äh, 29. Ja sitten on sellaisia kohtia, jotka liittyvät monimuotoiseen rahoituskehitykseen. Suuri avoin rakennustyömaa on 56, jossa on jaettu varojen hallinta. Ja tähän liittyy 57 kohta ja liittyy myöskin kokonaisia kohtia, jotka liittyvät 76-77 kohtiin, joten meidän edessämme on selkeä toimivallan määrittely ja neuvosto haluaa nyt rajoittaa tämän tiettyihin toimiin vaikutus on se, että mahdollisesti tällä on suuria vaikutuksia rahoituksellisiin korjauksiin, koska viime kädessä jää epäselväksi se, kuka vastaa mistäkin. Tämän me haluaisimme välttää, ajatellen ennen kaikkea viime vuoden kokemuksia. Tärkeitä kiistakysymyksiä ovat varojen takaisinperimiset. Me haluamme selkeät säännöt poikkeuksiin, mutta neuvosto haluaa, että varojen takaisinperinnät varat jäisivät jäsenvaltioihin. Me olemme tiukasti tätä vastaan, koska muutenhan ei ole mitään välineitä, millä voitaisiin painostaa asioiden kunnolliseen ja varojen kunnolliseen hallintaan. Sen lisäksi olemme keskustelleet pitkälti myöskin akkreditoinnista. Komission esityksen mukaan jäsenvaltiot akkreditoivat valvonta eh, ja elimet. Komissio puhuu tällaisesta nimeämisestä ja tämä ei käy. Sitten maksujen keskeyttäminen, joita vaaditaan takaisin. Neuvosto vaatii tiukempia sääntöjä sille, toisaalta myöskin vähemmän tiukkoja sääntöjä sitten sääntöjen, sääntöjä sillä, miten sanktiot voidaan lopettaa, joten sanktioiden loppumisen halutaan tiettyä ja automatiikkaa, mitä me, mitä me taas me haluaa, koska meistä siihen täytyy liittyä aina komission tekemä tarkistus, sitten julkilausuma, julkaisuma, joka liittyy tähän luotettavuuteen ja vuotuinen äh, tilinpäätös, joka säkin aiheuttaa meille ongelmia. sinä aiheuttaa ongelmia sana vuotuinen. Ja tämä liittyy siihen, että näiden laskemat pitäisi tehdä aikaisemmin. Tällä hetkellähän meillä on se ongelma monivuotisessa rahoituksessa kehyksessä meillä on aina tämän hankkeen lopussa, mutta me haluamme saada selkeämmän näkemyksen siitä, mitä jonkin hankkeen puitteissa tapahtuu, että joka vuosi voimme tarkastella jokaista hanketta ja, ja katsoa, mitä voidaan maksaa ja mitä, mitä ei. 128-129 mm, hinnat. Me haluamme, että hinnat löydään lukkoon tietyssä perusasetuksessa, eli hinnat enintään 2 miljoonaan euroon. Komissio puhuu 5 miljoonasta eurosta. 5 miljoonaa euroa ilman mitään tositteita, se on minusta aika paljon rahaa. Tästäkin käydään vielä keskustelua, katsoin sitä, miten asia voitaisiin saada järjestyksen. Joka tapauksessa me haluamme pitää tilanteessa, että voimme edelleen vaikuttaa asiaan. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat sitten aikanaan poissa ulottuvistamme. Se on rahoitusvälineistä, niistä olemme kovasti työskennelleet ja tällä hetkellä olemme siinä tilanteessa, että on syntymässä hyvä sopimus. Rahoitusväline on sidottu perussäädöksiin. Meillä on myöskin projektibondit yhtenä rahoitusvälineenä. Tässä neuvostolla on tiettyjä varauksia, koska neuvosto ei halua näitä projektibondeja. Sitten varojen paluu näistä rahoitusvälineistä niin sisäistä rahoitusta, eli käytettäisiin uudessa rahoitusvälineen käyttöön. Tätäkin vastaan neuvosto on me haluamme, että rahoitusvälineet eivät ole pelkästään, niillä pelkästään yhtä kiertoa, vaan haluamme, että ne toimivat niin, että ne ovat todellakin toimivia. Voisitko käydä kiistoina jossakin muualla? Kiitos. Niin. Tarvitsemme sitten, mitä tulee tähän raportointivelvoitteista, sanamuodosta olemme keskustelleet, joka liittyy tähän asiaan, kysymyksestä, että nyt me saamme melko hyvän yleisnäkemyksen jos me saamme erityisen asiakirjan, työasiakirja, joka koskee budjettia, budjettikohtaa, jossa sanotaan, miten mikin rahoitusväline on toiminut, mitä tällaisia vaikutuksia sillä on ollut sen toiminnan osalta. Tämä on hyvin tärkeä asiakirja, joka helpottaa huomattavasti meidän työtämme. Täällä on selvää, että raportointivelvoitteiden kautta me saamme todellisen yleisnäkemyksen siitä, mitä on tapahtunut ja miten asiat sujuvat. Ja nyt jäljellä vielä kysymys ajoitetusta lopettamisesta, jos täytyy olla mahdollista, että voidaan ennenaikaisesti lopettaa jokin, jos se ei toimi. Ja eilen minulla oli äh, tapaaminen budjettipääosastolla ja tästä asiasta ollaan menossa eteenpäin, että ole suinkaan mitään mitättömiä asioita. Sitten vastuuvapaus, niissä ei ole päästy askeltakaan eteenpäin. Olemme tilanteessa, jossa erityismääräykset, liittyvät tutkimukseen ja kustannuksiin, jotka ovat tukikelpoisia, pienet ja keskuset yritykset, niiden osalta tätä ollaan ratkaisemassa. Tässä ollaan kuitenkin melko pitkällä. Tutkimuksen osalta olemme uskoakseni saaneet todellisen läpimurron siitä, ketkä voivat tukea saada. Olemme saamassa aikaan huomattavia, huomattavaa yksinkertaistamista tällaisia summittaisia maksuja ja niiden osalta myöskin oikeusvarmuutta, jotta voidaan luottaa siihen, että tällainen summitainen maksu on todella summitainen maksu, niin että ei äh, tapahdu sitä, että tulisi lopuksi jotakin yhtä tai laskelmaa niin, että pitää esittää jokainen tosite, jota enää ei ole jäljellä tietenkään. Tutkimuksen kysymyksissä siis olemme päässeet hyvälle suunnalle. Sitten äh, Und das wollen wir nicht. Wir wollen der Kommission schon die Möglichkeit. haluamme antaa komissiolle mahdollisuuden hallinnoida niitä silloin, kun se pitää sitä välttämättömänä, ei pelkästään rajoitetusti. Monikan kanssa olimme käyneet kolmikantaneuvotteluja rakennuksista, sitäkin muutamia avoimia kohtia, jotka uskoakseni voidaan ratkaista. Suuria ongelmia syntyy yksityisten ja julkisen tahojen kumppanuudesta, koska meillä on tarkistuksia, jossa me olemme sanoneet, että haluamme tällaisia eurooppalaisia malleja ja mitään kansallisia yksityisoikeudellisia malleja. Tästä on keskusteltu hyvin pitkään, siitä miten se voitaisiin toteuttaa. Tutkimuksen puiteohjelmassa, mitä me teemme, jos kolmasosa varoista yksityisen ja julkisen tahon kumppanuuksissa on sidottu pitkällä tähtäyksellä 70 vuodeksi, voimme aloittaa uuden kauden vuoden 2020 jälkeen, jolloin pitäisi jo itse asiassa merkitä yksi kolmasosa ja koromerkitä näistä varoista. Ja kuiten ja todeta, että ne ovat vanhojen hankkeiden jatkamista. Keskustelemme siis siitä, että jos meillä on tämä yksityisoikeudellinen yksityisen ja julkisen tahon kumppanuus, meidän pitäisi katsoa, että se sinänsä ei syö koko budjettia. Me emme voi vaikuttaa siihen, miten paljon näitä luodaan. Tämä automatiikka, joka liittyy näihin kumppanuksiin, siitä minä haluaisin nyt luovuttaa. Täytyy olla selvää, että tällaisen yksityisjulkisen tähän kumppanuuden täytyy olla näkyvillä samalla tavalla kuin rahoitusvälineillä. Meidän täytyy olla tie- varmasti perillä siitä, miten paljon varaa, varoja jää tietylle budjettikohdalle, jotta ei synny tällaista kasvavaa summaa, joka vie pois liikkumavaraa. Ajatelkaapa, että nämä julkisuuden tahon kumppanuudet, eh, niille pitää saada mahdollisuus, että niistä voi tulla rahoitusvälineitä. Jos me huomaamme, että niiden osalta tapahtuu jotakin eh, odottamatonta, me en tällä hetkellä pysty puuttumaan siihen. Haluaisin säilyttää yleisnäkymän äsivästä äh, ja haluaisin kuitenkin, että meillä budjettiviranomaisena säilyy mahdollisuus tehdä päätöksiä siitä, minkälaisia ulottuvuuksia, minkälaisen suuruuden nämä asiat voivat saavuttaa. Tästä asiasta emme ole päässeet vielä pitemmälle, mutta tässä on kysymys juuri siitä, ja uskoakseni kuvasin aika hyvin tässä tämän ongelman. Delegoidut säädökset, se on keskusteluita vielä ei ole käyty, koska siitä on käyty useita keskusteluja mutta ei ole päästy alkuunkaan yksimielisyyteen. On monia asioita, joista olemme yhtä mieltä. Viimeksi käsittelimme sen, mitä pitäisi näyttää budjettiesityksen, minkälaisia asiakirjoja siihen tulee liittyä. Olemme yhdenmukaistaneet tätä, tehdä tästä selkeämpää ja uskoakseni sillä tavoin kooneet asioita nyt yhteen, että me saamme sitten asiakirjan nipuja yksittäisistä ongelmista, mikä minusta tulee olemaan hyödyllinen meille. Joten olemme käytännössä yksimielisiä näistä asioista lukunottamaa kohdasta 55, jossa on kaksi kolme asiaa, jotka edelleen avoimia. Artiklassa 56, kohdassa 56 se on täysin avoin, yhteinen hallinnoita kohta 57, siitä on vielä kaksi kohtaa, epäsuora välitön sitten 58 ex ante 59 toimipanevat virastot 60, kysymys joka liittyy rajoittaminen delegaatioiden budjettivallan ja rajoittaminen, tämä kaikki on siis hoidettu. 61, 72 rahoitukselliset toimijat on hoidettu. Kohta Siis me olemme hoitaneet koko tilin kirjanpidon, sähköisen hallinnan, sisäisen tilintarkastuksen, julkiset hankinnat, ne on hoidettu. Erityiset kysymykset, jotka liittyvät kohesioon, maatalouteen, tutkimukseen, ulkopolitiikkaan, ne on hoidettu. Eurooppalaiset virastot on hoidettu. hallinto, hallintomaksut, nekin on hoidettu. Käytössä katsoen olemme suurimman osan asioista jo hoitaneet. Edelleen kuitenkin puuttuu sieltä täältä erinäisiä asioita, pikkuasioita, mutta joiden lukumäärä on melko suuri. Meillä on tänään iltana vielä työryhmä, jotakuta, jos jotakuta kiinnostaa, tervetuloa. On edelleenkin 15-20 tällaista ei-paperia, jotka on saatu komissiolta, enemmänkin 15 kuin 20, mutta ne pitäisi vielä työstää ja huomenna me täytyy tietää, mitä me teemme, kun huomenna kello 9.15 30 on johon haluamme valmistautua ja olla varmoja siitä, että nämä yksityiskohdat, jotka ovat auki, voidaan saattaa päätökseen. Toivon todellakin, että kesäkuun kakkosistunnossa sattuiksi asiasta voidaan, kes- voidaan asiaa käsitellä. En kuitenkaan tiedä, mitä sitten teen, jos minulle jää runsaasti aikaa. Minä en todellakaan tiedä, mitä minä tulen tekemään tälle ajalle se, että voin olla kotona sunnuntaina, että en odota sitä, että maanantaina alkaa Brysselissä kolmikantaneuvottelu, mutta toisaalta olen kuitenkin iloinen siitä, että näin on käymässä. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich... Kiitoksia. Kaikkihan arvostavat sitä, millaista työtä sinä olet tehnyt. Niin. Se ei ole mikään valhe. Eli en nyt valehtele sinulle. Mutta sinähän tiedät, että ainakin minä en ryhtyisi tähän työhön missään tapauksessa, enkä haluaisi, enkä ehkä pystyisikään. Mutta yksi kysymys. Kun sanoit, että asia on hoidettu, eli parlamentti ja neuvosto ja komissio ovat äänestäneet ja sanoneet, että täältä näyttää tämä kohta budjetissa ja varainhoitoasetuksessa. Ehkä sanoin liian paljon. Kukaan ei sanonut ei, vaan kaikki sanovat kyllä. Ja immerhin schon was. Niin, no sekin on jotain. Yksi kysymys. Tässä puhuttiin eri rahastoista, ja niissä on nyt aikamoista säpinää. Eli onko varainhoitoasetuksessa tässä uudelleen laaditussa versiossa, onko siellä määräyksiä, jotka liittyvät arvonlisäveron korvaamiseen? Eli voitko kertoa, miltä se näyttää? Paragraf. Niin tämä on yksi niistä kohdista, joka on edelleen auki. Meillä on tarkistuksia ja olemme todenneet, että me haluamme, että arvonlisävero, sitä ei voi korvata. Eli kun valtiot perivät arvonlisäveroa, että se pitäisi palauttaa. Eli näin ei enää voi tehdä. Komissio on mielestäni löytänyt järkevän ratkaisun ja neuvosto on tietysti esittänyt varauman, mutta voin kuvitella, että kun ajatellaan näitä tarpeita, joita meillä on, niin varmaankin tämä menee läpi viime kädessä. Muiden asioiden osalta en olin niin optimistinen. Mehän puhuimme näistä pienistä norsuista, eli kehitysrahaston kehittäminen on yksi elefantti ja neuvoston vastuuvapaus, sekin on samantyyppinen juttu. Sitten muiden norsujen osalta en ole niin optimistinen, koska jos nyt puutumme niihin ja meidän täytyy toimia niin, että kaikki, kaikki tästä saisivat etua, niin olisi vastuutonta, että vast, edunsaajien tulisi saada EUlta näitä korvauksia. Eli tässä on vielä neuvoteltavaa. No niin, eli Salvador ja sitten Eida. Gracias. Kiitoksia. Minä tietysti luotan täysin Ingen tekemään työhön, mutta yksi lisäkysymys. Yhä enemmän keskustellaan komissiossa ja parlamentissa mahdollisesta joustavuudesta näissä siirroissa vuoden loppupuolella. Ja kuten Inge tietää, jäsenvaltiot esittävät laskunsa viime hetkellä. Ja komissio toteaa, että on hyvin hankalaa tehdä riittäviä siirtoja 31. joulukuuta ja seuraavan vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana jotta voitaisiin maksaa nämä erääntyvät laskut. Ilmeisesti komissio haluaisi jonkinlaista lisäjoustavuutta, kun varainhoitoasetusta on uudistettu, mutta nämä siirrot, jotka siirretään vuodelta toiselle, eli näistä kysyisin, ovatko ne mukana neuvotteluissa, joita tällä hetkellä ollaan käymässä komission kanssa? Ada? Sitten Aida. Niin, minullakin oli muutama kysymys esittelijälle. Sen lisäksi, mitä hän jo kertoi tulevaisuudesta ja seuraavista kokouksista liittyen poliittisiin kolmikantaneuvotteluihin, niin ehkä, jos hän tietää, hän voisi kertoa tästä aikataulusta, milloin näitä poliittisia kokouksia järjestetään, kuinka pitkään ne kestävät ja mitä aiheita siellä käsitellään. Tietääkö hän, mistä sitten puhutaan näissä tulevissa poliittisissa kolmikantaneuvotteluissa? esittelijä, eli minkä asian hän ottaisi esiin, mikä hänestä olisi tärkeämpää ja missä saattaa olla vaikeampi päästä yhteisymmärrykseen. Eli voisiko hän vähän katsoa kristallipalloon ja kertoa, mitä tulevaisuudessa ehkä tapahtuu. So, bevor ich jetzt No niin, eli ennen keskustelun päättämistä Inge saa vielä puheenvuoron. Sitten komissio. Onko teillä jotain sanottavaa näistä neuvotteluista, jotka liittyvät varainhoitoasetukseen? Merci, president. Oui. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että Rova Gressle on esittänyt asiat hyvin objektiivisesti. Me olemme viime viikkona työskennelleet Rova Greslen ja pohjoehtajaston kanssa olemme edenneet meidän mielestämme merkittävästi. Ja tässä on nyt tietä raivattu etenemistä ajatellen. Kuten todettiin, nämä arimmat aiheet ovat tämä jaetohallinto. Komissio tekee parhaansa edistääkseen sovun löytämistä neuvostoparlamentin kesken. Ja siihen liittyviä näkymiä alkaa näkyä. Saa nähdä, miten osapuolet näin hyväksyvät sen. Ja sitten rahoitusvälineeseen liittyvät virrat. Sitten ALV-kysymys on erittäin tärkeä kysymys, joka, joka täytyy varautoasetuksessa ratkaista. Tämä liittyy tähän sektorilainsäädäntöön ja monimuotoisten rahoitusnäkymien neuvotteluihin. Mutta neuvottelut täytyy tulla varahoitoasetuksen puitteissa loppuun saada vietyä. Ja se, todella Gressel sanoi, että komissio neuvosto ovat älykkäitä tässä, se on varsinainen kohteliaisuus. Voilà. Kysymys kumppanuuksista julkisen ja sektorin, yksityisen sektorin välillä. Olemme tottuneet tähän. Joskus hän kommentteja tulee toiseen suuntaan. Usein kohteleisuudet unohtaa ja kritiikki vaan jää mieleen. Ainahan me haluamme tehdä parempaa jälkeä. Sitten siirtokysymykset. Komissiolta nyt ehdotuksen. Lewandowski viittasi tässä mennä päivänä siihen. olemme tilanteessa, joka on aika ällistyttävä, kuten viime vuonna. Meillä on 365 miljoonaa euroa tai sanotaan, että jos meillä olisi ollut joku menettelytapa siirtää, niin äh, me olisimme voineet siirtää 365 miljardia. me emme sitä 700 miljoonaa tarvinneet, vaan sen verran. Meillä on ehdotus, josta keskustellaan ja olen toivoikas, toiveikas että löytäisimme menettelyn, joka kunnioittaa kummankin budjettivallan käyttäjän puolta. Komissio haluaa vain käyttää kaikkia käytössä olevia varoja kunnioittain budjettimenettelyjä, mutta muistaa myöskin vuoden lopulla olevia rajoittavia aikarajoja. Ja maatalouden alueella meillä on lupaavia ennakkotapauksia tässä suhteessa. Ja sitten kysymys on tästä trusti äh, rahasäätiöstä. Ja haluaisin kiittää Gresleä siitä hengestä, millä hän työskentelee komission kanssa erityisesti. Tämän hyvän yhteistyön ansiosta tulokseen mahdollisimman nopeasti. Toivomme, että Tanska on käytettävissämme trilogiaa ajatellen. Haluamme viedä neuvottelut loppuun ennen kesää, koska edessä on kaikkien varahoitoasetuksen ää, muutosten transponointi erilaisiksi atk ja muu, muuksi. Se on raskasta työtä. Ennen kuin sopimus on saatettu loppuun, meidän on vaikea saada merkittävää edistystä hallintovälineiden muuttamisessa. Ja, vielen dank. Jetzt weiß ich... Kiitos, nyt en enää tiedä. Pitäisi minun onnitella kaikkia, onko harmonia nyt esittelijän ja komission välillä sellainen, vai pitäisikö nyt olla peloissani? Tässä koskaan ei voi oikeastaan tietää. Inge, vielä kerran lopuksi. Ei huolta. Aika ajoin on. Niin minäkin olisin kiitollinen ja sanoisin, että haluan kiittää pääjohtajaa hänen joukkuettaan. On todella tärkeää, että asiat työstetään säännöllisesti ja että tehdään ehdotuksia, jotka vievät eteenpäin. Joten minun on todettava, että tämä valtaisa asia kokonaisuus, johon liittyy yli 300 tarkistusta, me emme koskaan voineet tehdä sitä, jos ei olisi hyvin ammattitaitoista joukkuetta komissiossa. Haluaisin myöskin sanoa, että on asian päätöksen niin seuraavaa puheenjohtajavaltiota, koska muuten tulee taas nollapiste, jossa pitää aloittaa alusta ja selittää kaikki kaikille. Se on aivan, kun näkisi saman asian uudestaan, joutuisi aivan näkemään ennen nähdyt asiat aivan uudestaan, joten haluan todellakin kiittää myöskin Jensiä, koska ovat paikalla ja sanoi, että teemme niin tai näin. Täällä kysyttiin, mitä tapahtuu siiroille vuoden lopussa. Tämä on ongelma, minä tiedän sen. Ja se on myös yksi näistä älykkäistä ratkaisusta. Onnittelut tästäkin ja kohteliaisuus pääjohtajalle, siis sellainen ratkaisu komissio on keksinyt. mitä me pyrimme löytämään, keksimään niin isosti 13 kuukauden se, mitä maataloudessa tehdään. Tässä voitaisiin tehdä koko budjetin osalta, että se mahdollistettaisiin niin, että saataisiin aikaan riittävää joustavuutta vuoden lopussa – Muuten kävisi niin, että vuoden viimeisinä kuukausina meillä käytännössä olisi tilanne, jossa budjet pitäisi kokonaan vapauttaa siirroille. Ja jotta tätä ei syntyisi, täytyy pyrkiä käyttämään tällaista 13 kuukautta. Neuvosto on nyt tästä epäilynsä, mutta toivon, että voimme kuitenkin huomenna palata tähän asiaan uudestaan ja pohtia sitä ja katsoa, mitä muita seurauksia olisi koska muut seuraukset minusta olisivat meidän kannaltamme raskaampia kuin se, että me saisimme hyväksynnän tälle. Se, mitä vuoden edessä lopussa jää jälkeen, meillä on edellisiä tarkistuksia, joka, joissa sanotaan, että sitä käyttä, halutaan käyttää tällä tavalla. Ja tässä neuvosto ei halua toimia tällä tavoin. Tästä me tarvitsemme poliittista läpimurtoa neuvoston puolella neuvottelee asiasta erittäin kiinnostunut virkamies, joka tarvitsee tukea omalta lähetystöltään tietysti, mutta tämä on asia, joka on poliittinen, jossa täytyy keskustella siis nämä siirrot vuodesta toiseen, ja niin niihin täytyy löytää, löytää myöskin poliittinen ratkaisu, aivan niin kuin mahdollisesti tähän 13 kuukauteen ehkä. Myöskin ALV kenties on ratkaisemaan poliittisesti, koska muuten tietyt yksityiskohdat jotka liittyvät kohtaan 56, pitää me ratkaista poliisi. Haluaisin mahdollisimman vähän poliittisia ratkaisuja. Haluaisin ratkaisuja kuitenkin löytää, Eh, koska on selvää, että tämä on yksityiskohtien parissa työskentelyä. Yksityiskohdat ovat äärimmäisen tärkeitä. Kuitenkin, korjatkaa jos olen nyt väärässä, mutta jos ajattelen, että lähettiläs joutuu sitten perehtymään syyskohtiin, hän äh, tulee huonolle tulle pelkästään jo nähdessään tämän asiakirjalipun. Tämä huono tuuli johtaa sitten siihen, että, että saamme huonoja tuloksia. Täytyy ponnistella, täytyy todella taistella, kamppailla hyvien tulosten puolesta, niitä ei tehdä mitään summittaisia ratkaisuja. Asioiden pitää jälkädessäkin toimia. Monien ihmisten täytyy työskennellä asioiden parissa ja kaiken pitää olla oikein. Ja siksi minä näitä kolmista kantanustelusta en pidä niistä, koska ihmiset ovat huonotuulisia, siksi he eivät ole tottuneet asioihin, eivätkä ymmärrä niitä. Ja se on, tämä huono tuuli on se, mitä minä pelkään. Siksi en vielä ole luopunut toivosta, että me saisimme vietyä muutaman asian lävitse, koska lista on liian pitkä vielä poliittiseen kolmikantaneuvotteluun, joten teemme nyt kovasti työtä, että saamme mahdollisimman monia asioita hoitettua pois, niin että äh, sitten äh, saan aikaan sellainen tulos, joka voidaan sitten selittää vielä jollekin lähettilälle tai vastaavalle, niin ettei heti alusta asti sano, että pah, pois, pois, pois. Tämä on suuri haaste mutta minä olen varma siitä, että saamme asian hoidettua, koska kaikilla on tahtoa saada asia päätökseen, ainakin meidän puolellamme, ainakin myöskin komission puolella. Ja muuten tämä on kauhistuttavaa. Jos me joudumme suunnittelemaan poliisista kolmikantaneuvottelua, niin minusta meidän pitää nyt kyllä ponnistella ja pyrkiä ratkaisuihin. Kysymys on sisällöllisistä asioista, jotka pitää ratkaista. Ei kysymys ole niinkään mielipideeroista. Sisällöllisistä niistä välttämättömyyksistä. Se, että jos halutaan toimia tällä tavalla, pyritään myöskin sisällöllisesti saada se hoidettua. Tämä on se haaste, joka meillä on. Uudessa rahoitusasetuksessa on aivan uusia kohtia, rahoitusvälineet, yksityisjulkisen tahon kumppanuudet, erityisrahastot ovat uusia asioita. ovat aivan uusia kysymyksiä, joissa on olemassa tiettyä säätelyn tarvetta. Tätä on pyritty viemään eteenpäin, ja ne säännöt, joita olemme lyöneet luoneet, ottaneet esille, ovat parhaita, jotka olemme voineet esittää parhaan oman tuntomme kautta, mutta jos ne ostetaan pari vuoden kuluttua huonoksi, minä olen varmaan ensimmäinen, joka on sitten onneton, ja sitä me haluamme välttää. Kiitos, että kuuntelitte minua. Ja wir danken... Äh, me kiitämme paljosta työstä. Todella hyvin erinomaiset kiitokset. Niin, seuraavaan raporttiin sitten. Ja nyt voimme siirtyä viimeiseen kohtaan, eli kestysän kohtaan numero seitsemän. Nadesta Neinski on nyt paikalla. Nyt voimme keskustella neuvoston vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ja meille kerrotaan sitten siitä. Nadesta, ole hyvä. And first of all, thank you for the under- Kiitoksia, että asetitte ymmärrystä. Arvostan sitä. Ja käänkin heti asiaan. Hyvät kollegat, lausunnossa joka liittyy vuotuiseen yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kertomukseen 2010. Minusta on tervetullut, että EU pyrkii käyttämään tehokkaasti mm, sen lukuisia instrumentteja. Haluan parantaa edelleen yhteistyötä sotilas-, siviili- ja diplomaattisten työvälineiden välillä. Ottaa huomioon YUTP melko rajoitetun budjetin kaikki synergiakapasiteetin käyttämisessä pitäisi käyttää hyväksi Euroopan toimien parantamiseksi, vaikka tämä YouTube-harjoitus on pikemminkin ex post valvontaa samanlaista, mitä koko kollegat tekevät talousarvion valvontavaliokunnassa. Tässä on tärkeitä läksyjä erityisesti liittyen ehdotuksiin, jotka koskevat uutta asetusta ulkoisista toimista tunnistaa sen, että vaikka yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kunnianhimo on kasvanut 2010 ainoastaan 282 miljoonaa euroa, eli 5,3 prosenttia kohdan neljä varoista kohdistuu siihen. Muistuttaisin teitä myös siitä. utp varoja leikattiin juuri ennen sovitteluneuvottelua viime vuonna ja tämän strategian myöhempää keskustelua varten, mutta, mutta toivottavasti muistatte, muistatte tämä, kun keskustellaan synergiasta. Outoa kyllä. Meillä voi olla syytä tarkast- leikata tänään budjettia, jos tarkastelemme viime vuoden absorptio vastaanottokykyä ja 2012 maksujen jakautumista. Herra Lamassu on kysynyt, miksi YTPn kohdat, joissa on ollut vähiten käyttöä 2010, osoittavat suurempaa kasvua 2012 3-5 kertaa suurempaa kasvua kuin olisi maksujen perusteella voinut odottaa. Toivottavasti saamme jotain palautetta tästä kiinnostavasta rahoitusohjelmaan liittyvästä asiasta kysymyksestä ja, ja kiittäisin herra Lamassuuria ennakoivasta toiminnasta. Ja nyt palaisin keskusteluihin viime viikolta, jotka liittyvät tutkimukseen, joka koskee EUn ulkopolitiikan kustannustehokkuutta. Ihan yhteenvetona EUn ja jäsenvaltioiden konfliktin ehkäisemisvaroja. Niitä pitäisi tapahtua enemmän EUn operationaaliseen johdon alla, joka voisi kohdentaa varat tehokkaiten. Näemme myöskin koordinaation puutetta vertikaalisesti parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä ja horisontaalisesti kansallisten parlamenttien välillä. Ja olisi vaadittavaa kuitenkin, että saataisiin synergiaa alhaalta ylöspäin, esimerkiksi Libiassa ja Afganistanissa kentällä. These improvements be first greater pooling and sharing of key military... Äh, sotilaallista kapasiteettia täytyy kyetä jakamaan. Täytyy myös yhdessä kyetä suunnittelemaan sotilastoimia. Siviili- ja sotilastoimia pitää yhdessä enemmän suorittaa. Täytyy myös tunnistaa, että meidän kykymme esitellä kuuluja se on alue, jossa meidän parhaiten pitäisi parantaa. Siksi rajoitusasetuksessa olemme ehdottaneet, että YTP jokaisen mission kohdalla olisi budjettikohta, josta saataisiin parempi kuva missiosta. Kuten monta kertaa olemme todenneet, e- EUn sotilas- ja puolustustoimien kustannusten ää, esittely ei anna selkeää yleiskuvaa YUTPn sotilasmissiosta. Paljon kiitoksia huomesta. Ja, vielen dank. Kiitos paljon. Onko puheenvuoropyyntöjä tähän asiaan? Kaikki ovat hiukan väsyneitä, kun on torstai-iltapäivä. Luultavasti kaikki, jotka täällä ovat, ovat jo nyt mielessään viettämässä pääsiäistä. Joten minä nyt sanon vain, että mikä on meidän kalenterimme. Meillä on määräaika tarkistuksille 25. huhtikuuta kello 10. Ja lausunto 31.5. hyväksytään ja se lähetetään lukuisen valiokunnalle, joka äänestää sitä sitten kesäkuussa. Jos kukaan ei halua nyt kommentoida Nadirstan hyvin kattavaa esitystä, nyt olemme tulee tilanteeseen, jossa meidän kokouksemme päättyy. Haluan kiittää kaikkia, jotka jaksavat olla täällä näin pitkään ja toivotaan kaikille, jotka ovat täällä, hauskaa pääsiäistä ja kenties hiukan myöskin lepoa. Sitten sillä viikolla. Ja nyt sitten tapaamisiin huhtikuussa.